Nous reprenons nos travaux. Hyvät kollegat, jatkamme valiokunnan työtä. Annan puheenvuoron Monika Holmaierille. Hän esittelee lausuntonsa, joka koskee rajaturvallisuuden ja viisumapolitiikan rahoitustukivälineen perustamista. Tai ehkä Jose Manuel Fernandes voi esitellä asian. Je en Minä yritän, kiitoksia puheenjohtaja, mutta puhun nyt Portugalin. Monika Olmeier, desculpa por Monika Holmeier pahoittelee sitä, että hän ei päässyt paikalle kokouksemme tänä iltapäivänä. Hänen puolestaan minä esittelen nyt ähm, hänen tekstinsä. koskien ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustamisesta. Tässä meillä on uusia tehtäviä, uusia prioriteetteja, joita meidän täytyy kattaa, emmekä halua vaatia lisäresursseja. Siksi uusien vaatimusten suhteen Me emme halua nyt tässä vain todeta, että jäsenmaat äh, toteuttavat äh, ähm, suhteellista taloutta ja tehokkuutta, mutta jos me haluamme nyt toimia Euroopan unionin tasolla, sitä ei voida tehdä äh, muun politiikan kustannuksella. Me kaikki haluamme, että Euroopan unioni on turvallinen, haluamme, että rajojamme valvotaan riittävästi, joten mielestämme tämä aloite on tervetullut. Ja määrärahat äh, lausunnossa vastaavat nyt talousarviota – nykyhintoina. Rajaturvallisuus, ähm, ja viisumipolitiikka ovat äh, mukana tässä rahastossa. Ja lausunnossaan edustaja Holmeier on 14 tarkistusta esittänyt. Kuten sanoin, Komission aloite on tervetullut ja me pidämme sitä hyvänä. Ja esittelijä korostaa sitä, että meidän pitäisi ottaa oppia tietyistä traagisistakin tapahtumista, joita olemme kokeneet Euroopassa viime vuosina. Mitä tulee tämän rahaston käsittelyyn? Se, että meillä on oikeusvarmuutta ja avoimuutta on tärkeää. Me haluaisimme myöskin korostaa jäsenmaiden tukea, sillä luonnollisesti nehän ovat mukana työssä, jolla pyritään saavuttamaan turvallisempi Eurooppa. Tämä on luonnollisesti Euroopan unionin prioriteetteja ja kuten totesin, me tulemme tarvitsemaan lisärahoitusta. Ja Näitä varoja täytyy hallinnoida läpinäkyvällä tavalla ilman byrokratiaa. Yksinkertaistaminen on äärimmäisen tärkeää tässä yhteydessä, kun haluamme tavoitteitamme saavuttaa ja kun me pyrimme näihin uusiin tavoitteisiin. Meidän täytyy taata nyt se, että meillä on kylliksi resursseja käytössämme. Kiitoksia. Merci, merci. Kiitos Jose Manuel tästä lausunnon esittelyä, esittelystä, jonka on valmistellut Monika Holma. Ja kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Herra Hovats, Rova Kadia Zabal ehkäpä. Ei kumpikaan. Joten hiljaisuus on ilmeisesti myöntymisen merkki. Kaikki ovat siis ilmeisesti samaa mieltä siitä, mitä herra Fernandes juuri sanoi. Onko herra Fernandesille vielä tarvetta pitää loppupuheenvuoro? Ei ilmeisesti. Valmistelija Kyrtsos seuraavassa esityksessä kohdassa varmasti tulee vielä paikalle, mutta ehkä Alan Lamassur voisi ensiksi esitellä oman lausuntonsa Euroopan puolustusrahastosta. Hyvä puheenjohtaja, olen palveluksessani. Mielellään esittelen tämän lausuntoni. Hyvää puheenjohtaja, hyvät kollegat. Talousarviovaliokunnalta kysytään nyt mielipidettä tähän asetusehdotukseen, johon jossa ITRE on vastaava valiokunta. Kyse on Euroopan puolustusrahastosta. Talousarviovaliokunta on seurannut alusta lähtien tämän asian etenemistä ja on päättänyt laatia lausunnon kahdesta toimesta, jotka, jotka on jo hyväksytty. Ensimmäinen on puolustustutkimuksen valmistelutoimi. Muistatte varmasti, että tästä tässä on kyse 90 miljoonasta, 25 miljoonaa on niistä jo kulutettu, eli 90 miljoonaa kolmen vuoden aikana. Ja nämä, tämä pätee siis vuodessa 2018 ja sitten on myös François Crostetin mietintö puolustusalan teollisesta kehittämisestä, jossa on kyse vuosien 2019 vuoden, vuoden, vuosien ja 2022 vuoden ohjelmasta. Siinä ei tueta siis tutkimusta, vain kilpailukykyä ja innovointikykyä teollisu- siis puolustusteollisuudessa. Siinä volyymi on 500 miljoonaa euroa kahtena vuotena. Ja nyt tässä on sitten kyse seuraavista monivuotisista rahoituskehyksistä seitsemästä vuodesta vuodesta 2021 lähtien. Ja tämä Euroopan puolustusrahastus yhdistäisi jo nämä kaksi juuri mainitsemaani tointa. Eli toinen on siis tämä tutkimuksen valmistelutoimi ja toinen on tämä kapasiteettiväline, jossa on siis kyse teollisesta, teollisesta kehittämishankkeesta, kuten sanoin tämän rahaston volyymi olisi 13 miljardia euroa koko tämän kauden aikana seuraavissa monivuotisissa rahoituskehyksissä. Ja, ja 5 prosenttia olisi, menisi näihin ö, ö, huippuinnovaatioihin, ö, urauttaviin innovaatioihin. Olemme puhuneet tästä jo useasti. Euroopan unioni on nyt alkanut myös puuttua puolustukseen ja on nyt antanut maltillisen osuuden talousarviosta, mutta kuitenkin myös puolustusasioihin. Mm, ala on poliittisesti ja strategisestikin tärkeä. Tässä asetuksessa ehtona on, että edistetään unionin autonomiaa ja riippumattomuutta. Tämä siis on mukana myös näissä tukikelpoisuusehdoissa, joita komissio eh, ehdottaa. Eli yritykset, jotka ovat tukikelpoisia, niiden pitäisi olla eurooppalaisia, niiden pitäisi olla sijoittautuneina Euroopan alueelle. Näillä varoilla on tarkoitus siis luoda eurooppalaista puolustuskapasiteettia. Tällä hetkellä monet eurooppalaiset valtiot ovat riippuvaisia puolustusalalla kolmansista maista. Eli tässä yritetään siis ö, suosia eurooppalaista puolustusalalla. Asetus ehdottaa, ja tietysti olen myös samaa mieltä asiasta, että tällä ohjelmalla edistettäisiin yhteistyötä eurooppalaisten yritysten välillä ilman, että luodaan rajoitteita kilpailu, kilpailulle ja teolliselle kehittymiselle. Komission ehdotuksesta sen verran, että olen siihen tehnyt noin 12 tarkistusta, jotta voin tarkistaa tiettyjä asioita, tarkentaa tiettyjä asioita ja oikaista um, muutamia asioita komission tekstissä. On selvää, että rahoituksessa pitää ottaa selvään puolust- ottaa eh, huomioon puolustusalan erityisluonne, kun on kyse niin sanotusta tukikelpoisista kuluista, mutta myös välillisistä kuluista ja alihankintakuluista. Minä tuen sitä, että välillisten kulujen kattaminen on mahdollista, mutta tässä pitää olla kyse kulusta, jotka, jotka van, ovat validoineet kansalliset viranomaiset. Ja meillä oli tässä 25 prosentin, prosentin osuus sääntönä, kuten ITREN esittelijä ehdottaa. Ja tietysti tilintarkastustuomioistuin valvoisi asiaa. Kuten asetusehdotuksessa ehdotetaan, niin mekin puolemme sitä, että PK-yrityksiä rohkaistaisiin käyttämään rahaston varoja. Nyt tässä poliittisena kysymyksessä onkin, pitäisikö positiivisesti syrjä, positiivista syrjintää harjoittaa PK-yritysten suhteen. Nä, tätä puolustusalan toimintaa on melkein kaikissa unionin maissa, mutta jos haluaa olla tehokas, niin pitää kääntyä jo olemassa olevien yritysten puoleen, jotka pystyvät huipputeknologiaa ja modernia teknologiaa tarjoamaan ja kehittämään. Eli ei pidä viivästää viivästyttää teknologian kehittämistä luomalla kriteereitä, jotka olisivat äh, rahaston tarkoitusta vastaamattomia. Ja joten minä olisin hieman kriittinen tällaisen bonusjärjestelmän, pk-yritysten bonusjärjestelmän suhteen, mutta ehdotan, että otettaisiin kaksi eri pk-yrityskategoriaa, eli kaikki pk-yritykset, niin ne kotimaasta, kotimaahan katsomatta, niillä on tietty etusia ja sitten niillä on mahdollisuus ö, ö, kä- käyttää bonusta verrattuna ö, sellaisiin konsortioihin, joiden jotka siis konsortiossa, joissa käytetään alihankintaa ensimmäisellä, toisella tai kolmannella tasolla. Näin siis voidaan ottaa pk-yritykset tällaisella lisäbonuksella huomioon – myös sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa ei tällä hetkellä ole suurta puolustusteollisuutta. Toisaalta ne tahot, jotka ovat tukikelpoisia tämän puolustusrahaston alaisuudessa, ne saavat samalla käyttää myös investeu ohjelman varoja joten tässä ei ole kyse mitenkään poissulkevasta rahoituksesta. Ja sitten varojen käytön valvonnasta olen sitä mieltä, että asetusehdotuksen säännös ja ITREn esittelijän esittämä ehdotus on riittävä, joten ehdotan, että tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus täällä ja sen esittely täällä meidän talousarviovaliokunnassamme ja talousarvion valvontavaliokunnassa riittäisi. Kiitos. Kiitos, kiitos tästä lausunnon esittelystä. Nyt varjoesittelijät saavat puheenvuoron. Rova Kardia Sapal varmasti sijaista kollegansa. Niin, puheenjohtaja. Tämä on viime hetken tehtävä minulle ei nyt kauheasti voi kertoa kyllä, mutta on ton... tietenkin tässä muutamia asioita. Että tässä on tarkoitus kuusi, jossa puhutaan brittitahon osallistumisesta, sitten tarkoitus 11 myös – jossa puhutaan asiasta, josta pitää vielä käydä keskustelua myöhemmin, EUn investoinneista. Jo aikaisemmassa keskustelussa tästä, tästä käytiin jo keskustelua, pitäisikö tätä käyttää, tätä Invest EU tähän, että siellä tuetaan puolustustehtäviä. Mutta tätä me työstämme vielä. Kiitoksia. Merci. Kiitos. herra Paet on ehkä pyytänyt herra Depreta sijastamaan itseään, eikö? No, haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Hyvä. Herra valmistelija, sanoitte, että tämä on hyvin poliittinen rahasto, jonka tarkoituksella, tarkoituksena on edistää Euroopan strategista riippumattomuutta Voitaisiinko harkita hieman provosoivaakin tarkistusta, jossa kehotettaisiin jäsenvaltioita miettimään kansallisten turvallisuus- ja puolustusvarojen käytön tehokkuutta. Eli voitaisiin miettiä sitä, ollaanko todellakin keho, tehokkaita. Ehkä voitaisiin Euroopan tasolta löytyä, löytää tehokkuutta Euroopan unionin talousarvio voisi siis edistää sitä, että kansalliset talousarviot eivät, niiden kulut eivät kasvaisi. Hyvä puheenjohtaja, minä kaksin käsin osoitan suosiota tälle. Te todellakin menitte jo edelleen. 10. lokakuuta meillä on takaraja siihen asti meillä on aikaa ja mielestäni voi olla vain hyötyä siitä, että tämän kaltaisen tarkistuksen esitämme sillä puolustuksen alalla yksi keskustelun paradokseista, joka on muuten yhtä vanha kuin Euroopan yhteisö itse, on se, että aika ajoin eräät varoittelevat meitä siitä, että meidän ei pitäisi ähm, Euroopan unionin ja Naton puolustusponnistuksia kahdentaa, mutta todellisuus on se, että tämä kahdentuminen nykyisin todellisuudessa on 28 puolustustalousarvion välistä 28 jäsenmaata, jolla jokaisella on omat puolustusvoimat, joista nämä eivät pysty edes sanomaan, mitä tarkoitusta ne pystyisivät palvelemaan konfliktin sattuessa, ja yksikään näistä – ei yksinään pysty ryhtymään siihen, mitä kutsutaan sodaksi. Eli tämä on sellainen ala, jolla on valtavia taloudellisia kuluja ja voisimme pienemmillä kuluilla paljon enemmän turvallisuutta taata Euroopalle. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi nelinkäsin ja enemmänkin kilvan kaikkien kollegoiden laatia tällaista tarkistusta. Intervention à haute intensité niin. Tällaiset ehdotukset voisivat myös vaikuttaa maahanmuuttokysymyksiin. Tässä voidaan ajatella esimerkiksi arabikevään hetkeä. Libyassa ei ole minkäänlaista valtiota enää. Rikollisjärjestöt ovat korvanneet siellä valtion ja sisällissota Syyriassa on, on, on saanut liikkeelle valtavat pakolaisvirrat, joten ähm, ehkä voisimme tällaisen hieman provosoivan tarkistuksen esittää. Erittäin hieno puheenjohtaja. Haluaisin lisätä tähän, että talousarviovaliokunnalla on aivan roolinsa täytettävissä tässä, että vastuussa olevalle valiokunnalle korostaisimme sitä, että tämän tulisi palvella myöskin tehokkuutta 28 puolustusjärjestelmän välillä. Kiitoksia. Tarkistukset on esitettävä viimeistään 10. lokakuuta kello 15. Ja tämä koskee kaikkia tarkistuksia siis. 5. marraskuuta talousarviovaliokunta käsittelee asiaa. Kiitos herra Lamassuurille ja Rova Kardia Sabalille. Nyt annan puheenvuoron kollega Kirtsokselle. Hän esittelee lausunnon, joka koskee tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustamista yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä Ehdotukseni liittyy parlamentin ja neuvoston eh, järjestelmään, yhteiseen eh, rajaturvallisuusvälineeseen, että voidaan tehdä turvallisuuslaitosten rajoitusvälineen perustaa. Ja se IMKO on tässä johtava, eli sisämarkkinavaliokunta tässä johtavana. Ja tämä on aika tekninen lausunto. Tässä on kaksi eh, tarkistusta. Yksi, että se, että jotain käytetään käypiä hintoja tässä erotuksessa, kuten koordinaalta erottaneet perustelullaan. Ja sitten toinen johdantosan kappaleessa pitäisi mainita jotain periaatteita, joita on rahoitusasetuksessa mukana, kuten muissakin lausuntoissa on tehty vuonna 2001-2007 ohjelmissa, ehkä tulli- ja avaruusohjelmissa muun muassa. Tärkeää että vuoden 2001-2007 välisen äh, rahoitusosuuden, niin nämä luvut on 1 miljardi 49 miljoonaa 175 000 ja vuoden 2018 hinnoissa 1 miljoona 300 1 miljardi 300 miljoonaa käypinä hintoina. Ja tämän rahasummaa tullaan 33.40. väisenä aikana tarkastamaan katsomaan seuraavassa rahoituskehittymisessä ja sitä tullaan tarkistamaan myöhemmin ja ottaa huomioon myöskin parlamentin kannat tässä, kuten näissä päätöksissä mainittu. Eli pidettäisiin 1,3 prosenttia tämä PKT-kasvun lukuna ja näiden standardilukujen lisäksi voisi ehdottaa myöskin tähän tiettyjä tarkistuksia, joilla pyritään siihen, että työohjelmat voidaan hyväksyä telekoidun ja säännösten pohjalta, että parlamentillakin oma sanansa sanottava näissä. Tätä myöskin esittelijät ehdottivat horisontti- ja Euroopan ohjelmissa Eli tämä olisi myöskin parlamentin normaalin kannan mukaista. Mutta tietenkin tämä on IMKON, eli asiahoitavan valiokunnan erotuksen tehtävä tavallaan ehdottaa tätä. Kiitoksia. Merci, monsieur le rapporteur. Kiitos valmistelijalle. Käännyn varjoesittelijöiden puoleen. Haluatko rouva Gardia Sabal sijaista kollegansa Rova Hoffmania? Ei ilmeisesti. Haluatko kollega Debre sijaista kollega Alia? Ei myöskään. No siinä tapauksessa kaikki keskeinen on sanottu. Varjoesittelijät ovat samaa mieltä ilmeisesti valmistajan kanssa. Tarkistukset on jätettävä viimeistään toinen lokakuuta kello 12 ja budjettivaliokunta äänestää tarkistuksista ja lausunnosta 5. marraskuuta. Seuraavaksi kollega Howard kertoo Luova Eurooppa-ohjelman perustamisesta. Kiitos puheenjohtaja. Luova, luova alaa pidetään joskus hieman turhana alana, joka ei tuota mitään tärkeää tai luo taloudellista arvoa, vaan käyttää vain julkisia avustuksia. Mutta tämä on aivan väärä käsitys. Ja sanoisin jopa, snob, kuten sitä jopa snobbailuksi, sillä luovan alan osuus on valtava. Esimerkiksi muoti ja peliala ovat miljardien arvoisia aloja ja kulttuurijärjestöjen ja kulttuuriyritysten pitäisi myös pystyä maailmanlaajuisesti kilpailemaan. Monet alan yritykset ovat hyvin tuottavia, on, on, on huippukouluja ja instituutioita, ja monet niistä eivät tarvitse tukea, mutta on kuitenkin myös olemassa sellaisia alueita, kuten myös puhtaan tieteen puolella on sellaisia alueita, joissa, kuten tieteen ja sovelletun tieteen puolella, niin on tälläkin alalla on sellaisia tahoja, jotka tarvitsevat kyllä tukea Luova Eurooppa-ohjelmasta. Esimerkiksi kulttuuriperinteen suojelemisen alalla ja kielellisen monimuotoisuuden suojelemisen alalla Luova Eurooppa-ohjelmalla on tärkeä roolinsa. Tästä lausunnosta sen verran, että olen esittänyt kahdeksaa tarkistusta. Ne heijastelevat sitä, miten tärkeitä YK on kestävän kehityksen tavoitteet ovat, kun ajattelemme johdonmukaisuutta monivuotisessa rahoituskehyksessä Me esittelemme nämä luvut tässä itse asiassa kiinteinä hintoina. Yksi tärkeä kohta lausunnossa on läpinäkyvyys ja ohjelmien tukeminen myös toisista EUn rahoitusohjelmista ja myös kolmansista maista – näistä avustuksista pitää voida hyvin raportoida, jotta voimme, voimme arvioida ohjelman vaikuttavuuden ulkomaailmassa ja ohjelman laajuuden ja EUn talousarvion varojen vaikutuksen. Tässä pitää mainita myös tämä huippuosaamismerkki, jonka komissio on kehittänyt seuraavaa rahoituskautta varten. Luova Eurooppa-ohjelma on sellainen, jonka rahoitukselle on enemmän kysyntää kuin mitä se voi rahoittaa. Ei ole täysin selvää, miten paljon tätä ylikysyntää on, ja siksi on kehitetty tämä huippuosaamismerkki, jonka saavat sellaiset ohjelmat, jo, jo, joihin, jotka eivät ole saaneet äh, rahoitusta pelkästään rahoituksen ylikysynnän takia. Ja tästä pääsenkin tämän koko ohjelman rahoituksen Nykyään äh, tässä on monivuotisen rahoituskehysten mainitsemat luvut ja aion, aion jatkaa keskustelua siitä, mikä loppujen lopuksi olisi rahoitustason taso, rahoitustaso siis, joka heijastelisi paremmin parlamentin kunnianhimoa tämän ohjelman kohdalla. Ja sitten lopuksi vielä mainitsisin suoran rahoituksen jota tässä, jota, jota tästä ohjelmasta annetaan kahdelle instituutille, jotka ovat tärkeitä Euroopassa, Euroopan kulttuurielämässä, nimittäin Euroopan elokuva-akatemia ja Euroopan unionin nuorisoorkesteri. Ne ovat olleet aivan loistavassa roolissa koko Euroopan laajuisesti ja näille kahdelle instituutille annetaan suoraa rahoitusta ohjelmasta sen sijaan, että kansallista rahoitusta annettaisiin. Minun mielestäni näiden kahden instituution loistavuus huomioon ottaen tämä on kyllä perusteltua. Tämä on perusteluissa mainittu, vaikka sitä tarkistuksilla sinänsä ei olekaan, e, ei olekaan mainittu. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöille, varjoesittelijöiden herra Kristoforu. Θεωρώ πολύ εύστοχα όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν από τον αγαπητό εισηγητή. Kiitoksia. Olen sitä mieltä, että nämä olivat erittäin painavia kommentteja, joita esittelijämme äh, teki. Hänellä oli erittäin hyviä huomioita, kun puhumme luovasta Euroopasta. Euroopan luonnollisesti on luovuutta ja kulttuuria. Kaikenlaisia asioita tapahtuu, verkostoja luodaan. Ja mitä luoviin verkostoihin tulee, me ähm, kasvatamme tiedotusta niiden suhteen ja etenemme tällä tavoin. Uskoakseni tämä ohjelmalle varattu määräraha ei ole kovinkään suuri. Jos katsomme sitä, kuinka suuri on Euroopan kulttuurillinen merkitys. Eurooppalainen kulttuuri on sellaista, että jokainen kulttuurialalle investoitu euro tuottaa moninkertaisen tuoton. Ja me voimme tässä yhteydessä tarkastella muitakin kysymyksiä, jotka ovat mielestäni tärkeitä, kun katsomme esimerkiksi mediaa. Eurooppa on jälkijunassa, mitä tulee eurooppalaisen panoksen tunnetuksi tekemiseen tai eurooppalaisen kulttuurin suojelemiseen. Meillä on satoja erittäin hyviä toimia Euroopassa, mutta hallitukset eivät näitä satoja hyviä asioita useinkaan mainitse. Pari ja kolmea huonompaa korostavat ja meidän pitäisi kuitenkin tukea eurooppalaista massamediaa niin, että näistä hyvistäkin asioista voidaan raportoida, eikä vain levitellä vääriä uutisia ja huonoja asioita Euroopan unionista. Haluaisin todeta, että tässä Luova Eurooppa-ohjelmassa mielestäni meillä pitäisi olla erityisosio, joka suojelisi kulttuurillisia ulottuvuuksia, ei vain Euroopan unionissa, vaan myöskin kolmansissa maissa. Euroopassa kulttuuri on ollut hyökkäyksen alla vuosia. Minun maassani Kyproksella kreikkalaisia, kristillisiä, kulttuuriperinnön osasia vastaan on hyökätty satoja vuosia. Ja on aivan erittäin tärkeää, että Euroopan unioni tekisi jotakin tämän asian suojelemiseksi. Nyt tälläkin hetkellä Lähi-idässä kristillistä kulttuuria tuhotaan. Jos katsomme, mitä nämä ääriryhmät tekevät tuolla Lähi-idässä, huomaamme, että ne tuhoavat kristillistä kulttuuria. Me haluaisimme, että Euroopan unioni tekisi asialle jotakin, että se reagoisi näihin tekoihin. Meidän pitää tehdä jotain. Meidän pitää tehdä jotakin niiden ihmisten puolesta, jotka haluavat tähän asiaan investoida. Jos me kyselemme ihmisiltä, haluavatko, että eurooppalaista kristillistä perinnettä suojellaan kaikkialla Euroopan sisä- ja ulkopuolella, missä sitä tuhotaan, niin olen aivan varma, että ihmiset haluaisivat kristillistä kulttuuria suojella. Valitettavasti kuitenkin meillä on sellaisia maita, joissa tätä kreikkalaista kristillistä kulttuuria ei vain tuhota, vaan missä sitä myöskin valloitetaan. Tässä viitan tietenkin Turkkiin. Ja Turkkihan on ehdokas maa, Euroopan unionin ehdokas maa. Ja nyt jos näiltä 500 000, 500 miljoonalta Euroopan kansalaiselta kysymme, haluaisivatko he, että rahaa käytetään Turkkiin, niin olen aivan varma, että he sanoisivat ei. Olen aivan varma, että ihmiset olisivat hyvin tyytymättömiä siihen, että tällaisissa olosuhteissa rahoitamme Turkkia. Eli tämä 1,8 miljardia euroa, tämä on hyvin suuri määrä rahaa. Ja Euroopan unionissa me, jotka eurooppalaisia arvoja tuemme, tukevat äh, Luova Eurooppa-ohjelmaa ja herra Howardin lausuntoa. Haluaisin tästä lausunnosta häntä onnitella. Me haluaisimme kaikki, että Eurooppa olisi kulttuurillisesti luova ja sellainen, että se olisi tulevaisuudessakin myöskin kunniakkaan kulttuurisen tasolla. Kiitoksia. Kiitos. Muistutan, että vuosi 2018 on eurooppalainen kulttuuriperinnön vuosi. On, eh, tämä on ehkä eh, helpompaa muistuttaa mieliin kuin, kuin, kuin antaa tällaisia apurahoja. Onko Rova Jätelmäki ähm, antanut herra Deprelle puheenvuoron pidettäväksi? Haluaisin varjastelemme Rova Jäätämäen puolesta sanoa, että olen lukenut tämän lausunnon ja haluaisin artikaa 7.3 nimittäin kommentoida. Siinä on kyse kolmansien maiden osallistumisesta se on melko rohkea ehdotus. Haluaisin kysyä, julkaiseeko komissio ehkä jonkinlaisen syntiisi-asiakirjan kaikista unionin ohjelmista ja niistä kolmansista maista, jotka osallistuvat tiettyihin ohjelmiin. Onko olemassa tällainen yhteenveto-asiakirja? Ehkä en ole vain sellaista huomannut voisiko täydentävän kysymyksen vielä tähän esittää? Nimittäin jos näitä avustuksia menee myös kolmansiin maihin, niin vähennetäänkö ne niistä sitoumus, sitoumuksista, jotka ovat talousarviossa vai jotka ne talousarvion ulkopuolella? Herra Urheil, komissiosta. Monsieur Dupré, euh, monsieur... Paljon kiitoksia näistä kysymyksistä, edustaja Dupré, puheenjohtaja Artyi. Mitä tulee edustaja Dupreen kysymykseen, minun täytyy tarkastella asiaa. En suoralta kädeltä osaa sanoa sellaista raporttia, joka antaisi yleiskatsauksen kaikista kolmansien maiden osallistumisista, mutta selvitän asiaa ja palaan siihen kirjallisesti nopeasti. Ja tulee sitten puheenjohtajan kysymyksiin. Kolmansien maiden osuudet ovat mukana talousarviossa, eli ne lisätään talousarviovallan käyttäjien hyväksymään talousarvioon. Ne ovat siis monivuotoisen rahoituskehyksen ulkopuolella, sen kattojen ulkopuolella ce, type de procédure. Tällainen menettely minun mielestäni ei vastaa budjetin perustavanlaatuista, perustavanlaatuista periaatetta, nimittäin, että kaikilla tuloilla rahoitetaan kaikki menot. Ja meillä on budjetti, joka ei kunnioita tätä periaatetta, ei kunniteta budjetin yhtenäisyyttä, eikä universaliteetteja, eikä vuosiperiaatetta ei ehkä myöskään kunnioiteta rehellisyyttä, mutta Euroopan unioni neuvoo koko maailmaa. Kyllä minun mielestäni tämä on hieman ekstravaganttia. Herra Depre. Tämä oli yksinkertaisesti vain täsmennys. te sanoitte, että nämä ovat siis kohdennettuja varoja, mutta eivät ole mukana monivuotoisen rahoituskehyksen maksimimäärien laskussa – ne ovat kuitenkin mukana tässä talousarviossa, kun vuotuinen talousarvio lasketaan. Haluaisin nyt ymmärtää, kuinka tämä toimii. Siis eivätkö nämä ole vuotuisessa talousarviossa mukana? Eivät. Nämä eivät ole maksusitoumusmäärärahoja, jo, rahoja, joista budjettivallan käyttävät ova, käyttäjät ovat äänestäneet. Ne, ne tulevat niihin lisäksi. Okay. Se serait mieux si je faisais usage de mon micro. Niin olisi parempi, jos laittaisin mikrofonin päälle. Nyt antaisin vielä valmistele herra Howardille puheenvuoron lopuksi. And I... Kiitoksia puheenjohtaja. Odotin sitä, että tämä, tämä asia ottaisi esille täällä näin. Mutta kai tämä on tärkeä asia. Emme oikeastaan voi äänestää kolmansien maiden, aina paneelista ilman, että me tiedämme, että ketä he ovat. Vähän, pitäisi vähintään olla avointa toimintaa, mitä, mihin tämä ohjelma käyttää varansa – Tämä asia, joka tulee vielä esille ja näkyviin vielä. Et en usko, että tätä tässä nyt enempää. En usko, että luova Eurooppa ohjelmalla on siinä mitään ongelmia sen suhteen, että eurooppalaista kristillistä kulttuuria heijastellaan tässä. Se on muuta tärkeä juoni, kun ajatellaan kulttuurillista ajattelutapaa. Itsekin olen ajatellut sen monissa mielessä. Ihmiset eivät välttämättä arvosta sitä tarpeeksi ensinäkemältä, ja mikä on kuitenkin itsestään selvää meille. Kuitenkin se on tärkeä osa meidän tarinaamme, joten totta kai me tule, se tulee myöskin se tullaan tukemaan. Kolmansien maiden osallistuminen luova ohjelma, Euroopan ohjelman toimistojen kautta no täällä Islannissa, valko Moldovassa ja, ja muuallakin. Ja onko, onko Turkissakin ehkä tällainen toimisto, en tiedä. Mutta on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon, että kaikki nämä kulttuurit, joista on tullut sitten tuota, valtavirtakouluttajia, ne ovat lähtöisin monista muista paikoista Euroopan unionin ulkopuolelta kun katsotaan muutamia kohtia, mitä täällä rahoitetaan, mistä on keskusteltu, niin ajatellaanpas sitä, että tär- tärkeä mediapuolen vastaanottaja on Pickensfieldin tämä filmiakademia. Ja se on todellakin maailman johtava filmiakademia Ja ohjelma, joka rahoittaa sitten, siinä rahoitetaan opiskelijoita – 89 prosenttia EUn 27 jäsenvaltion alueelta tulevia opiskelijoita. Tietenkin on kysymys, halutaanko sitä vahvittavaa, alkoi kehittää ehkä asioita uudestaan taas. Mutta tämä kyllä tukee jo eh, tätä filmiteollisuutta EUn 27 jäsenvaltion kesken. Joten kiitokset näistä ehdotuksista ja katsotaan, minkä voidaan laittaa mukaan sitten. Merci. Merci. Kiitos. Tarkistukset on esitettävä 10. 10. lokakuuta mennessä ja 5. marraskuuta äänestämme budjettivaliokunnassa. Nyt annan puheenvuoron Paul Rybikille. Hän kertoo digitaalinen Eurooppa-ohjelman perustamisesta. Kiitos paljon puheenjohtaja. Digitaalinen Eurooppa ja sen, tämän ohjelman perustaminen siis vaikuttavat työpaikoihin ja BKTn kehitykseen Euroopassa. Olemme esittäneet muutamia ää, ää, tarkastuksia ja nimittäin ennen kaikkea näihin lukuihin. Kyllä parlamentin kanta on otettu huomioon, mutta halusimme vielä kiinteänä vuoden 2018 hintoina nimetä nämä luvut, jotta ei ole mitään tulkinnanvaraa. Komission pitäisi myös varmistaa se, että nämä prosessit ja osallistuminen ohjelman harmonisoidaan. Siksi ehdotan artikloihin 13 ja 20 muutoksia, jotta nuoret yrity, yrittäjät ja PK äh, PK-yritykset voidaan myös ottaa huomioon. Me saamme käännökset 28. syyskuuta mennessä ja äänestämme sitten marraskuun alussa valiokunnassa. Kiitos paljon. Nyt sitten seuraavaksi varjoesittelijät. Kollega Deutsch ensiksi. ei ole ilmeisesti paikalla. Kollega Poba, entä kollega Turvaltsia, sitä kollega Depre Turvaltsia? No, ne ilme- ilmeisesti kaikki, on, kaikki taitaa olla samaa mieltä valmistelija Rybikin kanssa. Joten herra Rybek, varmasti tämän hiljaisuuden kautta teidän ehdotuksenne on hyväksytty näin. 9. lokakuuta kello 18 mennessä tarkistuksen on jätettävä ja kollega Rybik on valmistelija myös seuraavassa esityslistan kohdassa, joka koskee sisämarkkinoita. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on ohjelma, jonka koskee sitä kahta kolmasosaa työntekijöistä Euroopassa, eli joka 50 prosenttia PKT tuottaa tämän toisaalta ja 80 prosenttia veroista tuodaan myöskin tältä kentältä. Ja että Eurooppa tarvitaan myöskin sosiaalipolitiikkaansa. Tämän takia on tärkeää, että PK-yrityksiä tuetaan. Se on erittäin tärkeää myös Euroopan parlamentille. Ja tässäkin olen katsonut sitä, että pitää katsoen vuonna 2018 kiinteinä hintoina. Ja tämä on tällä parempi tulkinta. Ja sitten eh, tämä, tämä näkyy Turkin tarkastuksessa myöskin. Sitten pyysimme tehdä myös komissiolta uusia tietoja siitä, mikä teillä tälle jakamattoon osuudelle budjetista. Haluan kiittää komissiota annetusta tiedoista, että kaikki yksityiskohdat tämän asian suhteen kerrotaan parlamentille tulevaisuudessakin. Eli kokonaisuudessaan komission toimintaa on tärkeää, koska tämä PK-yritysten ohjelma ähm, sen on tärkeää, että koska pitää ylläpitää nykyisiä ohjelmia tämän puitteissa. Ja on tekemään myöskin tarkistuksia tämän pohjalta. Oikeastaan tärkeää meillä on tässä tämä ydinlause, josta puhumme täällä valiokunnassa. Ja se on se, että näille pk-yrityksille ja ohjelmien ylläpitäminen, se pitää tuplata, koska kyseessä on yritysten kilpailukyky, erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä pitää vahvistaa. Tämä liittyy myöskin koulutukseen ja jatkokoulutukseen ja Euroopan unionin komissio on jo kyllä hyvin tehnyt toimintaa Euroopassa Enterprise Europe-verkostollaan. Ja tämä on hyvä perusta sille, että voidaan tehdä näitä hakemuksia ja että myöskin, että ottaa huomioon koulutus, kun katsotaan demografista kehitystä Euroopassa. Myöskin tämä nuorten yrittäjien Erasmus-ohjelma, niin se pitää myös kansainvälistää tänä vuonna. Meillä on ensimmäisiä kokemuksia tästä ollut ja se on näyttänyt hyvältä. Ja uskon, että maailmanlaajuisesti tässä on suurta mielenkiintoa tähän vaihtoon. Erasmus on yksi kaikkein suosituimpia ohjelmia meillä. Erityisesti nuorille ihmisille, jotka tulevat muista kulttuureista, haluavat tutustua muihin kulttuureihin. Tää, tässä mielessä se on hyvä. Ja esitän samat vaatimukset, kun olemme aikaisemminkin täällä maininneet tämän osalta ja 30. mennessä käännökset tulevat olemaan sitten meidän valiokuntamme kotisivuille saatavilla. Merci. Kiitos tästä alustuksesta ja lausunnon esittelystä. Varjoesittelijät, ainakaan kollega Deutsch ei näytä olevan paikallaan. IPPn e nimissä Paul Rybikin ilmeisesti haluaa ähm, puheenvuoroa, mutta Rova Kadia Sapalla, hän on varjoistettelija. olkaa hyvä. Eh, eh, kyllä todellakin hyvä puheenjohtaja näin on, mutta minulla ei ole kovinkaan paljon sanottavaa. Me olemme nimittäin samaa mieltä edustaja Rybikin eh, linjan kanssa. Ainut kysymys tässä oli lukuja koskeva ongelma ja keskustelu komission kanssa muutoksen aikaansaamiseksi osittain edustaja Rybik tämän selittikin, mutta en tiedä, tuletteko te jatkamaan nyt näiden lukujen myötä vai ette. Muuten kaikki on aivan selvää. Kiitos Rova Kardia Sabal, onko Rova jäätemäki antanut herra Deprelle puheenvuoron luettavaksi? No minä tarkasti noudatan sitä mandaattia, joka minulle on annettu. Haluaisin kiittää herra Rybigia. Kaikki tietävät, että tämä on ohjelma, joka on hyvin tärkeä meidän poliittiselle ryhmällemme. Haluaisin vielä korostaa kahta kohtaa tarkistuksissa. Ensinnäkin tuki PK-yrityksille, se on oikein mielenkiintoinen ehdotus. Ja sitten kaksi asiaa vielä, nimittäin harjoittelijoille kehitetty Erasmus – niin ehkä voitaisiin miettiä myös Erasmusta nuorille yrittäjille. Näin voitaisiin tuoda enemmän Eurooppaa nuorten elämään, joten kyllä herra Rybikin ehdotukset tässä suhteessa ovat hyviä. Kiitos, kiitos herra Deprelle. Kuka muu haluaisi käyttää puheenvuoron? No minä voisin sanoa, että että täällä on mainittu Erasmus nuorille yrittäjille. Haluaisin vielä palata näihin pilottihankkeisiin, jotka hyväksymme tänä aamuna, sillä yksi hyväksytyistä hankkeista koski näitä niin sanottuja makersseja Makers-liike alkoi MIT-yliopistosta Yhdysvalloista. Nämä ovat nuoria insinöörejä, opiskelijoita, jotka haluavat toteuttaa konkreettisen projektin ja he tarvitsevat laitteita, hyvin spesifisiä laitteita, esimerkiksi 3D-tulostimia ja muita laitteita projektin toteuttamiseen. Ja Erasmus-apurahojen avulla nämä opiskelijat kolmeksi neljäksi kuukaudeksi pystyvät lähtemään toiseen maahan ja toteuttamaan tämän projektin. Eli kyse on näissä niin sanotusta makerseista. Talousvalio, talousarviovaliokunta siis hyväksyi tämän pilottihankkeen juuri tänä aamuna. Minusta tämä hanke on eri, erittäin hyvä. Sitten herra Rybik, olkaa hyvä. Mm. Ensinnäkin haluan kiittää tuestanne. Ja sitten varojen osalta olemme tässä vielä näinkin komission kanssa yhteydessä. Olisi nähdä tämän varojen käytön varmasti, että että meillä olisi mahdollisuus myöskin olla ohjaamassa ohjelmaa aktiivisesti. Ja sitten tämä osuus, missä ei ole varojen sitomista, sitä pitäisi pienentää, tätä osiota. Ja haluamme kuulla, mikä on komission kanta tällä hetkellä näihin varojen käyttöön. Herra Urheil, mikä on teidän kantanne tähän? I have no further information. Minulla ei ole lisätietoja tässä vaiheessa, herra Rybik, mutta voimme mielellämme kyllä jatkaa näkömästen vaihtoa kanssanne ja vastata kysymyksiin. Nous allons... haluaisin vielä mainita, että tarkistukset on jätettävä viimeistään 10. lokakuuta kello 18. Budjettivaliokunta käsittelee asiaa 5. marraskuuta. Sitten seuraavaksi Arova Gardia Sabal ja lausunto Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Olkaa hyvä. Eh, muy telegráficamente Tres. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Voin puhua aivan lyhyesti. Meillä on kolme linjaa, joiden parissa teemme töitä tässä laisunnossa. Ensinnäkin kestävän kehityksen tavoitteiden korostaminen. Tämä liittyy läheisesti kalastusrahaston toimintaan, kalatalousrahaston toimintaan. Toisekseen me kunnioitamme nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen tasoja ja olemme keskustelleet vastuuhenkilöiden kanssa – kalastusvaliokunnassa ja olemme todenneet, että tämä kalatalousrahasto menee hiukan pitemmälle kuin ne tarkoitukset, joita meillä on ollut monivuotoisessa rahoituskehyksessä. Ja koska meillä näitä uusia tavoitteita on ja on tarkoitus siirtyä kohti sinistä taloutta, olemme puhuneet siitä, että kasvattaisimme määriä kymmenellä prosentilla. Ja sitten kolmas ehdotus, koska parlamentti 30 prosentilla kasvattaa ilmastotoimien osuutta tässä meri- ja kalatalousrahastossa. Olemme sitä mieltä, että tässä yhteydessä meidän pitäisi erityisesti ähm, kasvattaa osto 35 prosenttia, jotta voisimme kompensoida muita rahastoja. Eli 35 äh, prosenttia ilmastonmuutokseen. Kiitoksia. Kiitos Eider. Gonzales Pons ei ole paikalla, mutta Jose Manuel Fernandes sijaistaa häntä. Kiitos puheenjohtaja. Aion puhua Portugalia. En Espanjaa, mutta yritän Portugalilla kompensoida. Niin, varjoesittelijä kollegani pyytää anteeksi sitä, että hän ei päässyt paikalle tähän kokoukseen. Kiitos lausunnon valmistelijalle tästä ehdotuksesta. Herra Gonzales Bons on samaa mieltä näistä huolenaiheista ennen kaikkea ehdotetusta leikkauksesta tällä politiikan alalla. Tämä on yksi ainoista politiikan aloista, joilla, joilla EUlla on täysi toimivalta äh, kestävän kehityksen suhteen ja, tässä, äh, ja tämä linkki siniseen talouteen on hyvin tärkeä. Pitää pitää mielessä, että me haluamme pitää yllä tätä keskeisen tärkeää politiikan alaa, joten olemme samaa mieltä siitä, että komission ehdottama rahoitustaso ei ole hyväksyttävissä. Kollega on varma, että hän voi tehdä valmistelijan kanssa oikein hyvää ja hedelmällistä yhteistyötä. Kiitos. Niin tämä oli siis herra Gonzales Ponsin puheenvuoro, joka, joka luki herra Fernandes. Haluaako herra Depre tässä sijaistaa kollegaansa? Myönnetään puheenjohtajia. Paljon kiitoksia kollegallemme Gerdia Sabalille. Minä tarkistukset nähdessäni pohdin, puhutaanko tässä nyt kalastuksesta ollenkaan, sillä suurin lähestulkoon kaikki tarkistukset, jotka minä näin, käsittelivät kestävän kehityksen tavoitteita ja tämän jälkeen naisten ja miesten tasa-arvoa ja ähm, ihmisten integroimista kaikkeen unionin politiikkaan ja sitten puhutaan tarpeesta COP21 tavoitteet saavuttaa. Kyllä nämä ovat kaikki tavoitteet, joita minä tuen. Olen näiden yleisten tavoitteiden takana taustalla. Ja sitten minulla olisi muutama kysymys liittyen näihin prosenttiosuuksiin, mutta voin puhua kollegoiden kanssa. Ja katsomme, teemmekö mahdollisesti jonkinlaisen tarkistuksen niitä koskien. Kiitoksia. Herra Rybik, olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin kiittää valmistelijaa Edre Kardisabal Rubaita. Tämä on hyvä lausunto, koska sinisellä talolla on tuleva suurempi rooli kaksi kolmasosaa on, maasta on veden peitossa. Ja tämän takia on tärkeää myös katsoa sitä, että se on kestävän kehityksen tavoitteen 14 mukaista toimintaa. Eli että meillä on puhtaat meret, joka on hyvää elämän perusta tämä, tällä planeetalla eläville ihmisille. Pitää katsoa, että valtameret ovat taas puhtaita. Onko tässä ohjelmassa sitten ajateltu myöskin sitä, että meressä oleva muovi tai verkot, jotka ovat sinne joutuneet, että niitä ottaisiin pois sieltä ja katsottaisiin sitten, missä on ehkä kaikkein saastuneempaa maanmerillä. Voitaisiin Galileo-ohjelman avulla siis satelliiteilla katsoa niitä alueita, joissa on kaikkein eniten saastunutta merta jotta juuri tämän kiertotalon avulla voitaisiin muovit nostaa sieltä ja jalostaa eteenpäin. Että kyllä kestävän kehityksen tavoitteella pitää olla prioriteetti tässä ohjelmassa. Meidän pitää huolehtia siitä, että meret ovat kaloja varten eikä muovia varten. Merci, Kiitos, herra Rybik, tästä näistä viisaista vaatimuksesta. Rova Kadia Sabal, ai anteeksi Rova Tumaa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä puolestani haluaisin onnitella valmistelijaa. Haluaisin lisätä vielä yhden asian, sillä 10 prosentin vaatimus lisää on siis kyllä hyvä, mutta pitää pitää myös mielessä, että tämä vastaa myös näitä uusia kompetensseja ja sinistä taloutta. Jos ajatellaan 10 prosentin lisäystä sinisen talouden kohdalla, niin eihän se ole paljonkaan, varsinkin kun kyse on ohjelmasta, joka on hyvin pieni verrattuna muihin rakennerahastoihin, joten nämä 10 prosenttia lisää eivät ole paljon. Ne menevät varmaan tutkimukseen, me olemme nimittäin nähneet, että tietoja on, tietoa on liian vähän, jotta voitaisiin kehittää sinistä taloutta turvallisella tavalla ja varmistaa sen kestävä kehitys. Näin ottaa myös siis kestävän kehityksen tavoitteet huomioon. Vielä lisäisin yhden asian kestävästä kehityksestä, nimittäin kalastus ei ole pelkästään yksi unionin yhdennetyimmistä politiikan aloista, vaan se, vaan siihen pätee melkein kaikista eniten kestävä kehitys. Eli koko tällä politiikan alalla otetaan resurssien kunnioitus huomioon ja meriympäristön suojelu. Kyllä minun mielestä tämä politiikan ala ansaitsisi enemmän myös budjettivaroja – minä sanoisin jopa, että tämä osoittaa vielä kerran vain, että annetaan uusia tehtäviä ja lisätehtäviä siis samalla, kun kuitenkin rahoitusta vähennetään. Tämä on yksi osoitus tästä tendenssistä. Kiitos. Niin, meidän pitää siis viisaasti yrittää leikata budjettia. Näin ymmärsin sanomanne. Ja olen samaa mieltä. Sillä, sillä meillä, meidän pitää, olemme velvollisia siis yhteisesti hallitsemaan julkisten varojen käyttöä. Sitten vielä Rova Kadia Sabal, loppupuheenvuoro. Eh, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä kaikista annetuista kommenteista, mitä minun lausuntoni tehtiin. Muutama vastaus, eli se erä Dupreelle. Se, että tässä on puhuttu näin paljon kestävän kehityksen tavoitteista tai naisten syrjinnästä tai ilmastotavoitteista. No, kalastusalalla se on ainakin yksi niitä aloja, joilla on kaikkein vähiten tasa-arvoa miesten ja naisten kesken. Ja sitäkin pitäisi kerrankin katsoa asia tästä näkökulmasta. Ja tämän takia minä painotin tätä asiaa myös lausunnossa. Niin sitten ilmastoasioihin vielä. Euroopan unionin alkuperäinen ehdotus, jossa mainittiin, että 25 prosenttia pitäisi käyttää ilmastonsuojelutoimenpiteisiin. Ja, ja se nostettaisiin 30 prosenttiin. Me totesimme, että tätä pitäisi nostaa erityisesti juuri tämän rahaston sisällä jos teillä on jotain muita ehdotuksia, niin olen kyllä valmis niitä kuulemaan. Euh, Kiitos. Voitte esittää ehdotuksenne tarkistusten muodossa. Tarkistukset on jätettävä viimeistään 3. lokakuuta kello 12. Nimittäin 5. marraskuuta me käsittelemme tarkistukset ja äänestämme niistä. Nyt annan puheenvuoron kollega Völkenille, joka on tehnyt lausunnon Euroopan solidaarisuusjoukoista. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu nuorille ihmisille on ollut olemassa jo 20 vuotta ja nuoret voivat tehdä siis tämän ö, ohjelman puitteissa vapaaehtoistyötä. Ja eurooppalaiset solidaarisuusjoukot jatkavat tätä menestystä. Me haluamme antaa siis nuorille mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä. Mielestäni tämä ohjelma on todella tärkeä. Lausunnossani olen ehdottanut muutoksia kolmeen kohtaan. Minä olen merkinnyt nämä hinnat kiinteinä hintoina, enkä käypinä hintoina. Ja minä myös olen myös tehnyt tarkistuksen, jossa vaaditaan ohjelman osallistumista syrjän, syrjinnän torjumiseen ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen, joten äh, näiden osallistujien valinnassa on myös edistettävä sukupuolten tasa-arvoa. Meillähän on tavoitteena saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet joten olen niihinkin kiinnittänyt huomiota tarkistuksessa. Toivottavasti varojen siirron ongelmaa ei tule tässä kohtaa niin kuin toissa viikolla Strasbourgissa. Oli nimittäin melko monimutkaista saada varat kokoon tälle, että ohjelma, jotta ohjelma voi jatkua vuoden 2021. Toivon, että nyt sitten näille vuosille 2021 ja kaksi, vuosille 2021-2027 saamme varat siis sovittua, jotta ohjelma jotta ohjelma saa rahoituksen. Nyt sitten odotan illalla keskustelua näiden, näiden lukuisien varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Herra Fernandes sijasta herra Novakovia. Paljon kiitoksia ähm, puheenjohtaja edustaja Novakovon äh, kokouksessa, josta hän ei nyt poistumaan, mutta hän kiittää esittelijää ja kiittää erityisesti lausunnon laatijaa hänen työstään. Tämä aloite on erittäin tärkeä, että voisimme tukea Euroopan unionin arvoja, mutta mutta tämän lisäksi myöskin oppimista, monikulttuurisuutta. Ja lisäksi tämä on ohjelma, jonka kautta anteliaisuutta ja jakamista voimme tukea. Aivan kuten Erasmus Plus-ohjelman myötä se, että opitaan tuntemaan muita, opitaan tuntemaan toisia kulttuuriohjelmien kautta, tämän pitäisi olla – tavoitteenamme. Meidän pitäisi vahvistaa ja ajaa eurooppalaista identiteettiä niin, että kaikki nuoret voisivat tuntea itsensä eurooppalaisiksi ja tuntea, että jakavat unionin arvot ja hengen. Kiitoksia. Euh, Kiitos tästä vetoomuksesta nuorten osallistumisen puolesta. Näin, näin voidaan luoda lupaava perusta tulevalle Euroopalle. Rova Jätemäki varmasti on annettunut komment- antanut kommenttinsa herra Depreelle. Aivan oikein. Olen samaa mieltä tuosta saarnasta kuin, niin kuin herra Fernandes sen äsken piti. Ja muutoin vain sanoa, että olen täysin samaa mieltä valmistelijan esittämistä tarkistuksesta. Haluaako joku muu nyt tässä heiluttaa sanan säilää? Herra Howard. I love the way they translate my name. Joo, hyvä tapa, että tulkkaa minun nimeni tänne. Niin, Hyvä puheenjohtaja. Kun meillä on vielä vähän aikaa vielä jäljellä, niin haluaisin tehdä pienen poliittisen kommentin tähän tässä vapaaehtoisohjelmasta ja niin edelleen. Minä uskon, että ovat tärkeitä. Uskon, että ovat nuorille ihmisille hienoja kokemuksia, joita muuten saisi. Mutta huolenaiheeni on kuitenkin, että kun nämä rahoitettuja, niin kaikki eikö saa oikein nauttia niistä ohjelmista. Kun ajatellaan minun taustaani, niin olisi varmaan viimeinen mahdollisuus, mitä niin voisin tehdä, olisi osallistua, voisi sanoa, että osallistua tällaisen ohjelmaan. On tärkeää, että nämä ohjelmat eivät ole pelkästään varattuja jollekin tietylle ryhmälle. Et, ettei mistään tahansa ohjelmasta mitä unioni tarjoaa, että se vain keskiluokkaiselle tarjottua ohjelmaa, koska siellähän se ongelma oikeastaan ei ole eurooppalaisen identiteetin kanssa – ja todellakin se on turhaa ja tuota, rahan hukkaa, jos ei ottaa muitakin huomioon. On hyvä, että ohjelma kasvaa ja siitä tulee menestyksellistä, mutta sosiaalisen miksin pitää kyllä laajentua ja pitää taata, että kaikilla on mahdollisuus osallistua näihin ohjelmiin. Se heijasteli todellakin eurooppalaista yhteiskuntaa etnisesti, sukupuolisesti, mutta myöskin luokkayhteiskunnallisesti. Merci, Monsieur Howard. Kiitos, herra Howard. Sitten loppupuheenvuoro valmistelijalla Volkenille. Kiitos. Olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa ja uskon todella, että tämä on ohjelma, joka voi saavuttaa koko nuorison kattavan joukon. Tässä on kyse harjoitteluista, esimerkiksi ja mahdollisuuksista tehdä vapaaehtoistyötä monilla eri aloilla. Mahdollisuuksia on siis monia, joten uskon, että tämä ohjelma on parhaiten sopiva eri yhteiskunta luokkien saavuttamiseen. On hyvä, että olemme näin samanmielisiä ja näin voimme sitten esittää, esitellä positiivisen lausunnon tähän solidaarisuusjoukkoja koskevaan ohjelmaan. Kiitos. Meillä on varmasti saman yhteisymmärrys tästä olemassa. Tarkistuksesta on jätettävä 10. lokakuuta kello 12 mennessä. Ja sitten käsittelemme 5. marraskuuta tätä lausuntoa. Onko muita asioita? nyt käsiteltävänä ei ilmeisesti, joten haluaisin vielä mainita, että 8. ja 9. lokakuuta meillä on budjettivaliokunnan kokous Brysselissä. 22. lokakuuta meillä on yhteiskokous Ekon valiokunnan kanssa Strasbourgissa ja samanlainen yhteiskokous Ekon valiokunnan kanssa on myös 25. lokakuuta. Ja sitten meillä on edessämme hyvin tärkeä viikko sen jälkeen täällä budjettivaliokunnassa, sillä käsittelemme kaikki tarkistukset. Äh, olemme nyt tämän, tällä viikolla siis käsitelleet kaikki tarkistukset seuraavan vuoden talousarvioesitystä varten. Ja mehän, meillähän Olemme nyt näiden kolmen päivän aikana käsitelleet 27 eri ohjelmaa, jotka tulevat voimaan seuraavilla rahoituskehyks, seuraavien rahoituskehitysten aikana, joten todellakin olemme budjettivaliokunnassa tehneet paineenalaisena oikein hyvää työtä ja haluaisin kiittää kovasti tästä työstä, ammattimaisuudesta, sitoumuksesta – ja energisyydestä sekä jatkuvasta optimismista. Kiitos myös poliittiselle neuvonantajille ja kiitos myös kaikille kollegoille, ennen kaikkea esittelijöille ja varjoesittelijöille. Näin päätämme tämän kokouksen. Toivotan, hyvää, toivotan teille hyvää viikon jatkoa. Kiitos.